Äänestys saatu päätökseen. Äänestys on huomenna kello 12 puolilta päivin siis. Esityslistan mukaan on nyt vuodessa suullinen kysymys komissiolle tekijänoikeuksien yhteisvalvonnasta. Ja ensinnäkin pyytäisi edustaja Gallota aloittamaan tämän keskustelun madame la présidente euh, monsieur le commissaire Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Olen varma, että tiedätte, miten paljon juristit ovat täsmällisiä, joskus malttamattomia ratkaisemaan kaikkien visaisimpiakin juridisia ongelmia. Tiedän, että jurivaliokunta on kokonaisuudessaan, ei-juristitkin mukaan lukien, malttamattomia. Me olemme nyt kuulleet eri tahoja tekijänoikeuksien yhteisvalvonnasta jo 90-luvun puolen välin välistä alkaa. Meillä on asiakirjoja, tiedonantoja, työasiakirjoja, jotka käsittelevät tätä aihetta. Sen jälkeen meillä oli julkinen kuuleminen. Parlamentti jo tuolloin peräänkuulutti yhteisiä puitteita tekikö sen yhteisvalvontaa varten tai kun on kyse naapurioikeuksista. 15. tammikuuta 2004 hyväksyttiin päätöslauselma ja 13. maaliskuuta 2007 toinen päätöslauselma ja 2008 syyskuuta, syyskuussa myös näitä peräänkuulutettiin. Tällä kaudella olemme uudelleen vaatineet tätä, varsinkin päätöslauselmalle 12. toukokuuta 2011 otsikkona on vapauttaa kulttuuriteollisuuden alojen luova panos. Ja myös omassa mietinnössäni, joka hyväksyttiin 22. syyskuuta 2010. Kuten totesitte tiedonannonnassanne 24. toukokuuta 2011, tekijänoikeuksien yhteisvalvonnan täytyy myös luoda todelliset yhtenäismarkkinat digitaalisessa muodossa. Täytyy olla niin, että meillä on yhteiseurooppalainen lisenssi koskien kaikkia alueita, mutta olemme kyllä tietoisia vaikeuksista, joita edelleen on siinä, että voidaan luetteloida oikeuden niin, että yksi ainoa taho voisi antaa lupia kaikille tahoille. Tämän lisäksi yhteisvalvontaa yritysten pitää taata kulttuurinen monimuotoisuus, virettää luovuutta, mutta me tiedämme, minkälaisia kieli- ja kulttuurirajoja edelleen on olemassa. Lisäksi tekijänoikeusjärjestöjen täytyy myös ottaa vastuulleen kaikki luojat, luovat tekijät, vähin, vähiten tunnetuista luovista tekijöistä alkaen. Miten te aiotte taata tämän tasavainon omaesityksessänne, kun ensinnäkin joudutaan yhteisvalvontaa modernisoida, ottaen huomioon kaikki käyttö myös internetissä yhtäältä ja toisaalta, miten voidaan suojella ja tarjota luoville työntekijöille korvauksia kunnioittain kulttuurimonimuotoisuutta. Ja lopuksi komission jäsen, mutta tiedätte mikä se on. Milloin aiotte vielä esittää tällaista tekstiä? Kiitoksia. Merci, Madame Gallo. Kiitoksia, Rova Gallo. Komission jäsen, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, puhemies. Kiitoksia Rova Gallolle. Hänen valiokuntansa puolestakin tiedän, että moni on kääntynyt minun puoleeni tässä asiassa siinä, mitä me aiomme esittää tekijäksorik yhteisvalvonnaksi. Mistä on kyse? Niin, että yhteisvalvonta palvelisi yhteismarkkinoita ja varsinkin internet-aikana niin, että tekijänoikeudet pääsisivät kukoistukseensa, kuten jo totesin, ylipäätään ajatellen teollisia tekijänoikeuksia tänä päivänä, mutta varsinkin tänä päivänä, Rova Galo, tiedätte, että internet-aikana – kaikki on hyvin eurooppalaista. Tekijänoikeuksien yhteisvalvonta on monimutkainen kysymys. Se vaikuttaa myös ei pelkästään internetoikeuksiin, vaan muihinkin oikeuksiin. Ei tämä koska pelkästään tekijöitä, vaan myös tulkitsijoita, siis näyttelijöitä, tuottajia, toimittajia, jopa radioasemia. Totta kai tulee mieleen suuret tekijäoikeusjärjestöt, kuten jos ajatellaan varsinaiset keukeuksen haltijoita, mutta hyvät edustajat, ei pidä unohtaa sitäkään, että on, on tahoja, jotka myös korvauksen jo, hoitavat. Jos pelkästään pitäydyttäisiin varsinaisen tekijänoikeusyhteisvalvontaan, niin Rovakalo totesi, niin olisi kyse 5,5 miljardista eurosta maailman mittakaavassa. Ja meillä mantereellamme Euroopassa – 4,6 miljardia dollaria. Siellä on satoja tahoja hoitamassa tekijänoikeuksia. Yhteisvalvonta on monimutkaista työtä. Siellä on satoja siis toimimassa meidänkin mantereillamme eri maissa, eri järjestöjä, toimivat hyvin aktiivisesti myös kulttuurista monimuotoisuutta palvellen meidän maissamme. Ja kuten totesin, Internet on myös nyt tullut kuvaan mukaan kattaen monia alueita. Yhteisvalvonnan täytyy palvella tekijänoikeuksien haltijoita, mutta myös käyttäjiä. Uskon, että nyt tullut korkea aika, että yhteisvalvonta palvelisi yhä enemmän myös yhtenäismarkkinoita. Yhteisvalvontaan turvautuminen on vapaaehtoinen toimi, Eli tekijät useimmiten siihen turvautuvat omasta valinnastaan. Näin voidaan mahdollisimman suurelle joukolle tekijöitä antaa lupaa ja kattaa mahdollisimman paljon oikeuksia. Sen täytyy suojella tekijänoikeuksien haltijoiden oikeuksia ja totta kai taata palkkiot. Ei, kuten Rova Kallo totesi, ne, jotka ovat tunnettuimmat tähdet, vaan myös vähemmän tunnetut, joilla on omat oikeutensa myös suojaan. No niin, kyse on vaikeista tasapainoista. Tekijänoikeuksien yhteisvalvonta myös jakaa mielipiteitä, myös eri osapuolia. On erilaisia näkemyksiä ja kannanottoja, jotka poikkeavat paljonkin toisistaan. Markkinat kehittyvätkin hyvin nopeasti. Eilisen tarpeet eivät enää vastaa tämän päivän tarpeita. No niin, mä tästä herrat, kun nyt olen valittanut mielimme tämä monimutkaisuuden erilaiset lähestymättävät, jotka osin kallo selittävät myös sen ajan, jonka minä uhraan tähän, että voin vakavasti ja huolellisesti paneutua aiheeseen. Niin äh, tämän jälkeen sanoisin vielä muutaman sanan meidän direktiiviesityksestämme. Tiedonannossamme, jonka mainitsitte 20. toukokuuta 2011 kertoimme aikomuksestamme kattaa ei pelkästään tekijänoikeuksien yhteisvalvonta verkkomusiikin osalta, vaan että saataisiin perusta kaikille yhteisvalvontajärjestöille, olipa niiden toimintakenttä mikä tahansa. Päätös on hyvän vastaanoton, varsinkin jäsenvaltioissa. Nyt sitten me työstämme tämän tavoitteen nimissä laajentamalla myös ehdotuksen kenttää. Me olemme kuulleet kaikkia asianomaisia tahoja, kuuleminen on nyt saatettu päätökseen. Toistan vielä, että me emme halua mitään improvisoida, vaan haluamme vakavasti paneutua tähän. Siksi nyt pystynkin komission nimissä esittämään, kyllä sitä aikataulua, vielä tämän kevään aikana direktiiviehdotuksen. Halusin mennä hiukkasen pidemmällekin tässä yksityiskohdissa ja olemme työstäneet yksiköissä niin myös tätä ehdotusta kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin horisontaalisia avoimuus- ja hallintamääräyksiä. Tämä on siis ensimmäinen osa, tämä horisontaalinen. Tässä pyritään avoimuutta ja hallintaa yhdenmukaistaa niin, että näitä sovellettaisiin kaikissa tahoissa niin, että saadaan oikeudenmukaiset edellytykset kaikille toimijoille niin, että voivat toimia kaikkien tekijänoikeuksien haltijoiden nimissä – mukaan lukien myös, jos ovat peräisin muista jäsenvaltiosta. Ei voida sivuttaa sitä seikkaa, että jokainen yhteisvalvontajärjestö hoitaa omalla alueen oikeuksia, ajatellen radiolevitykseen liittyviä oikeuksia, mutta ei pelkästään omien jäsentensä osalta, vaan ajatellen jäsenjärjestöjä ulkomailla. Tämä koski ensimmäistä horisontaalista puolta meidän tulevassa ehdotuksessamme. Sitten erityismääräykset verkkomusiikkia varten. Se on toinen puoli ehdotuksessamme. Siellä on omat verkkomusiikkia hoitavat yhteisvalvontajärjestönsä. Tässä tarvitaan laadukkaampaa palvelua, enemmän avoimuutta sekä käyttäjille että kuluttajille. Me teemme selkeän ehdotuksen, että voidaan, hyvät edustajat, helpottaa lupien myöntämistä eri alueille verkkomusiikkia koskien. Luvat suosivat myös sitä, että voidaan yhteenmukaistaa repertuaaria lupien takamiseksi. Tässä lähestymistavassa me otamme huomioon, mikäli vain mahdollista, myös parlamentin toive useissakin työasiakirjoissa ja väitöslauselmissa. Minä toteaisin, että minä itse äh, työntekijöiden kanssa työstämme tätä ja tulevina kuukausina palaamme asiaan Ehkä tässä on mennyt pitkän teidän mielestä, mutta se on ollut hyödyllistä aikaa, jotta voidaan vakaa teksti tarjota. Teillä olen vakuuttunut siitä, että meidän esityksemme myös auttaa nopeuttamaan digitaalisia markkinoita, tekijänoikeudet, oikeuksien yhteisvalvontajärjestöt saavat selkeämmät puitteet, yhdenmukaisemmat säännöt, hyvän perustan, jotta ne toimisivat kunnolla. Verkkomusiikkialalla puolestaan tekijät saisivat hyötyä laajemmasta levityksestä. Nuoret, kansalaiset ylipäätään, saisivat laajemman kirjon palveluita. Tässäpä se suunta, mihin me menemme tässä kysymyksessä ja missä aikataulussa totta kai se riippuu kollegiostakin, mutta vielä tulevina viikkoina voin jotain ruveta esittelemään. Kiitoksia kysymyksestänne. Kiitoksia, herra komission jäsen. Sitten ryhmien, poliittisen ryhmien edustajat tässä keskustelussa ensinnäkin Rova Makovei EPPstä. Ollut kaksi minuuttia, olkaa hyvä. President, I welcome the decision of the Commission. Kiitoksia. Olen tyytyväinen komission päätökseen tekijänoikeuksien yhteisvalvontaa koskevan lainsäädäntötoimenpiteen käyttöön ottamiseksi. Ja olen tyytyväinen komission sanoihin. Hän viittasi julkiseen kuulemiseen, jotta voitaisiin kaikkien asianosaisten näkemyksiä kuulla. Vuoden 2005 komission suositukset eivät ole olleet riittävän tehokkaita tekijänoikeusasioiden ja lähioikeuksien vaalimiseksi verkkomusiikkipalveluiden osalta. Me haluamme varmistaa, että kaikkien oikeuksia vaalitaan ja että myöskin kulttuurillinen monimuotoisuus säilyy kuitenkin samalla reilua kilpailuhenkeä vaalien mutta kuitenkin oikeuksien haltijoilla ja käyttäjillä ja erityisesti palveluiden tarjoajilla tällä hetkellä tilanne on hyvin epävarma. Erityisesti suhteen, mitä lupamenettelyä heidän tarjoamilleen palveluille sovelletaan. Komission ehdotuksessa pitäisi noudattaa seuraavia periaatteita. Oikeuksien omistajat, oikeudelliset yritykset tai yksityiset henkilöt voisivat vapaasti valita yhteisvalvontaa harjoittavat yritykset vapaasti verkkomusiikkipalveluihin liittyen riippumatta siitä, toimivatko nämä yritykset unionin alueella tai unionin alueen ulkopuolella. Me voimme myöskin toimia siten, että syrjimättä ketään, ketään kansalaisuuden tai sijaintipaikan mukaan, niin kaikilla pitäisi olla yhtälaiset toimintamahdollisuudet. Ja näillä hallinnoijilla pitäisi olla mahdollisuudet toimia kaikkialla Euroopan unionissa tällaisilla monialalisensseillä. lisensseillä yhtäläisin oikeuksin ja siten, ettei kuluttajia syrjitä. Ja mikäli ongelmia ilmenee, niin asianosaisilla pitäisi olla mahdollisuus halpoihin riidanratkaisus mm, mahdollisuuksiin ilman, että sitä syntyy todellakin suuria kustannuksia tai juridisia ongelmia. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Makovei. Sitten sosiaalisten demokraattien puolesta herra Berlinger, kaksi minuuttia. Signor presidente, signor... Puhemies, komission jäsen. Euroopassa kasvua tarvitaan yhä enemmän. Kaikki tämä riippuu myös vapauttamistoimista, kun ajatellaan mitä esteitä, privileikit vielä on olemassa digitaalisella markkinallakin. Siis tarvitaan uutta järjestystä myös tekijänoikeuksissa, varsinkin niiden yhteisvalvonnassa. Sen osuus on jopa 7 prosenttia meidän BKTL-stämme. ja tämä on kiireellinen asia sitä paitsi. Me odotan, olemme odottaneet jo pitkään tätä ja usein on luvattu päivämäärin jopa, mutta niitä ei ole koskaan noudatettu ja osittain sen jo epäsuuresti tunnustittekin. Nyt odotamme, että tähän olisi puututtu myös 44 direktiiviin con un regime di, di eccezioni al Meillä on ollut vain pelkästään poikkeusjärjestelyjä ja toivottavasti nyt voisimme aikaan saada jotain pysyvämpää. Mutta emme saa keskustella pelkästään ideologioista, eikä tässä pitäisi panna vastakkain taiteilijoita ja vapaata verkkoa. Ei se pelkästään saa halvaannuttaa toimintaa. Me tarvitsemme uusia oikeuksia uudenlaisiksi tekijänoikeuksiksi, jossa huomioidaan myös hallinnointi. Tässä on olemassa mielenkiintoisia tekstejä. Tämä on pitkä taivaal kuitenkin, herra komission jäsen. Te olette nyt kuitenkin saanut merkittävän askel eteenpäin onnittelut siitä. Siis tämän onnistutte saman aikaan patenteissa, mutta tässä ei niinkään. Rova Gallo puhui myös vaikeuksista ja pitää paikkansa, että on vaikeuksia – Osittain tekin perustelitte viivästymistä ongelmilla. Ongelma on siinä, että yhteisvalvonta edustavat hyvin vahvoja oikeuksien ja, ja siellä omaa reviiriä viimeiseen asti puolustetaan. Se on se este, ei niinkään eri alueet tai järkevät luvat tai laajemmat luvat tai että uusia liiketoimintamalleja tai uusi avoimuus tai yhteen toimivuus. Tästähän on kyse myös viivästyksessä. Me tarvitsemme uudistuksia, jotka eivät luo olikopoleja, jotka vääristävät kulttuurimarkkinoita ja vaikeuttavat pienten yritysten toimintaa. Me tarvitsemme kulttuurista rikkautta ja monimuotoisuutta. Siksi me vaadimme, että tänä keväänä mutta odotamme kaikki, tämä nyt jo vihdoin saadaan. Kiitos. Kiitoksia, herra Berlinger. Rouva Wikström, liberaaleista kaksi minuuttia, olkaa hyvä. There is something wrong with my microphone. Mikrofonin kanssa jotain ongelmaa. It's functioning. Oh. Ai se toimii. Rewind, please. Kiitoksia kovasti, puhemies maailma on keskellä teknistä vallankumousta ja se on sinällään ihan myönteistä kansalaisille Euroopassa. Internet mahdollistaa palveluita aivan rajattomasti musiikkia, kirjoja, filmejä vain nappia painamalla. Maaseudulla asuva, kuten minäkin Kaaluksessa, Pohjois-Ruotsissa saimme samat kulttuuripalvelut kuin nekin, jotka asuivat Pariisissa ja Lontossa kulttuurisuurkaupungeissa perusperiaatteet meidän tekijänoikeuslainsäädäntömme taustalla olkoot voimassa jatkossakin myös digiaikana. Mutta meidän täytyy myös uskaltaa nähdä, että uudet ajat merkitsevät sitä, että jotkut vanhat järjestelmät on uudistettava ja yksinkertaistettava. Tekijänoikeuksien yhteisvalvonta on yksi tällainen järjestelmä, joka on sopeutettava tälle vuosituhannelle. Nimittäin jos tarvitaan jotain hallintakykyä tulevissa oikeuksissa nykyympäristössä, niin niiden täytyy olla yksinkertaisempi kuin tänä päivänä. Ei ole kohtuullista, että pienyritys joutuu palkkaamaan legion juristeja ja neuvottelemaan oikeuksistaan 27 maassa ja käyttää paljon aikaa, jotta voisi antaa tätä tarjontaa eurooppalaisia teoksia. Meidän on nyt nähtävä, että tarvitaan eurooppalaisia ratkaisumahdollisuuksia, jotta voidaan poistaa esteet kaupalta ja näin yritykset voivat toimia paremmin. Me olemme käyneet läpi uusia valtavia muutoksia ja se tietenkin johtaa siihen, että on muutosvastarintaa sen sijaan, että luovuttaisiin jotain parempaa. Minä ainakin olen tulkinnut näin komission hitauden tässä asiassa. Prosessi on ollut aivan liian hidas Euroopan täytyy nyt tajuta, että meidän täytyy antaa esimerkkiä poliittisina johtajina, mitä me voimme tehdä saada enemmän aikaa ja paremmin. Minä siksi toivon teiltä vielä enemmän komission jäsen Barnier. Ja minä takaan, että me ja meidän ryhmämme kyllä myös osallistumme tähän rakentavassa ja pragmaattisessa hengessä niin, että saadaan sellainen ehdotus, joka sopii tähän aikaan tähän digiaikaan ja digimarkkinoille tälle vuosituhannelle. Kiitoksia, Rova Wikström. Seuraavaksi Rova Lichtenberger vihreistä. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvää iltaa, herra komissaari. Olin aika hämmästynyt siitä, että jälleen ollaan siirtämässä tällaista projektia, koska on aika yllättävää, että täällä ei ole mitään olla saatu pöydälle. Vuodesta 2005 lähtien olemme keskustelleet tästä aiheesta. Vuodesta 2005 lähtien on ollut myös tämä komission suositus, joka oikeastaan on johtanut jopa markkinahäiriöihin ja, ja, ja pienet yritykset ovat joutuneet ongelmien eteen. Me tarvitsemme tätä ehdotusta, me tarvitsemme sitä kiireisesti. Me ensinnäkin sen takia kiireisesti, koska ongelma on, tai meidän täytyy ratkaista alueellisuuden ongelma. Tässä meillä on vaikeutena että maailma muuttuu, mutta ei suinkaan pelkästään kansallisilla rajoilla eikä, sillä ratka- eikä sitä ratkaista pienillä äh, rajat ylittyvillä tapahtumilla, vaan suurimmassa mitassa on silloin kiire, koska taiteilijoiden oikeudet näissä yrityksissä ovat myös ö, öö, niiden, niitä täytyy vahvistaa ja parantaa näissä suhteissa. Tämä ei onnistu samalla tavalla kaikessa jäsenvaltiosta. Tällä on kiire, koska Levain mietintö Euroopan parlamentista otti es, siinä otettiin esiin kaikki ne parlamentin kysymysmerkit, mutta komission reaktio on jäänyt vaille. Ja tämä, tällä on kiire, koska markkinat ovat keskittyneet ja globaalisti USAn jättiläiset ovat yhä enemmän markkina voi, suurempi markkina voi meihin, meihin nähdä. Ja, tähän, ja tällä hetkellä dinosaurukset toimivat markkinoilla, eikä, eikä kulttuurin moninaisuus, jota, joka, joka, jota Eurooppa tarvitsee niin kuin vettä elämään. Ja tämä, me tarvitsemme myös kulttuuria tämä valtavirran ulkopuolella, joka voi osaltaan myös edistää valtavirtaa. Toimikaapa komissaari, mutta älkää eksyttäkö meille tällä fast track-versiolla. Kiitoksia. Sitten on vuorossa muut, ovat muut puhujat. Ensin François Castex, kaksi minuuttia. Kiitos rouva puhemies, hyvä komission jäsen. Yhdyn kollegoihin sanoihin niin, että tätä käsiteltäisiin nyt ripeästi, että saadaan aikaan tekijänoikeusyhteisvalvontaa. Olen kiinnostunut näkemään esityksen yhdenmukaistaa horisontaalisia määräyksiä avoimuuden nimissä ja myös verkkomusiikkipalveluissa. Minä haluaisin korostaa kuitenkin tätä tavoitetta, eli että voidaan tarjota taiteilijoille kohtuu korvaus jo vuosien ajan taiteilijoille tarjottava korvaus nähtiin pelkästään tekijänoikeuksien loukkausten näkökulmasta, jota internautit tekivät. Ja nyt on unohtunut kokonaan, että jokaisessa cd tulkitsijat ja tekijät saavat oikeastaan myyntihinnasta vain kuutisen prosenttia ja myyntikanavat vievät suuremman potin. Taiteilijoille tarjottava kohtuu korvaus olkoon siis myös meidän keskusteluittemme keskiössä, kun puhumme tekijänoikeuksien yhteisvalvonnasta. Totta kai tarvitaan lisää avoimuutta, Meillä on olemassa pysyvä komiteakin tätä varten. Se teki viime vuonna selvityksen. Ajatellen muun muassa näiden tekijänoikeusjärjestöjen johtajien palkkioista tai var- kasvatusketjuista tuli ikäviä esimerkkejä, mutta meidän täytyy ottaa keskiöön myös taiteilija itse, ja meidän täytyy tuomita järjestelmä, joka korostaa enemmänkin välikäsiä kuin taiteilijoita, kuten Eli Krus aikanaan totesi. Meillä on kovin hämäräperäinen järjestelmä ollut käytössä, kuten Ranskan kulttuuriministerikin on todennut. Eli komission jäsen, minä uskon, että jos me haluamme nyt näitä oikeuksia uudelleen tarkastella, niin ihanteellisin tapa lähestyä tätä kysymystä olisi se, että tavoitteena olisi luoda sellaiset edellytykset, jotka totta kai huomioivat oikeuksien loukkaukset, mutta ennen kaikkea olisi mahdollisuus tarjota kun on edellytykset oikeutta, oikeuksia myös valvoa. Kiitoksia. <clears throat> Sitten vuorossa kättiä menettely. Ja ensinnäkin Rova Saborsko. Ďakujem pani predsednička, pán komisár. Prehnané... Kiitoksia rouva puhemies, arvoisa komissaari. Aktaan liittyvät suuret reaktiot ovat osoittaneet, että meidän täytyy puuttua tilanteeseen. Tekijänoikeuksien yhteisvalvonta on yksi väline. Ja niin tästäpä syystä onkin tärkeää, että samoja periaatteita sovelletaan kaikkialla Euroopassa. Mutta voinen olettaa, että kansalliset järjestöt eivät pidä kiinni kansallisista toimista, sillä me tiedämme, että kaikki eivät halua tiettyjä edustajia omalle puolelleen, vaan meidän täytyy löytää paras lähestymistapa maksujen jakamiseksi. Mutta joka tapauksessa lainsäädännön pitäisi olla ajan tasalla. Kyse on asioista, jotka on käsiteltävä nyt ja jossain myöhemmässä vaiheessa puutumme tähän yhteisvalvontaan. Kiitoksia. Robotika. Kiitoksia. Romaniassa on 12 tekijänoikeuksien yhteisvalvontajärjestöä. Varsinaisoikeus valvoo viisi ja seitsemän valvoo puolestaan lähioikeuksia. Eri lähestymistapia on monenlaisia, on yhteisiä rahastoja, on erityiskriteereitä. 2009 järjestöjen keräämä summa nousi viisi kertaiseksi, eli kyse on suurista summista tekijän Oikeuksien haltijat ovat siis jotain hyötyä saaneet myös tästä toiminnasta, kun ovat liittyneet tekijänoikeusjärjestöön. Minä kysyisin komissiolta, mitä ajatellaan tehtäväksi ehdotuksen nojalla, että voitaisiin taata se, että tekijänoikeuksien haltijat, tai haltijat, varsinkin vähempien, vähemmän tunnettujen taiteilijoiden kohdalla, on pääsy näihin järjestöihin ja eurooppalaisiin lupiin. Mitä te aiotte tehdä jotta on mahdollisuus myös saada nämä teokset omalla kielellään. Kiitoksia, herra Obermeier. Er Kiitos puhemies. Tähän on puhuttu online-musiikkipalveluista ja luovien sisältöjen jakamisesta. Tässä on kysymys hyvä suurempi markkina-alue. Siitä huolimatta potentiaalia ei ole käytetty verrattuna USAhan ja Aasiaan, jossa äh, digitaalinen, äh, olemme digitaalisessa levityksessä paljon jäljessä. Nuoret taiteilijat ja muusikot äh, tarjoavat tässä edullisen menetelmän saada mahdollisimman paljon suuren yleisen omille tuotteilleen. Ja näin ollen, ja kuluttajille on laaja valikoima tuotteita ja tällaisen luovan teollisuuden potentiaali. Sille tarvitaan myös oikeudelliset kehykset ja, ja luvat ja kollektiiviset kollektiivinen hallinnointi, niillä pitää taata taiteilijoiden oikeudet. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että me luomme tai edistämme tätä markkina-aluetta digitaalisena aikana. Kiitoksia teille sitten komissaari Barnier, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kiitoksia kaikille kysymyksistä. Totta kai olen kirjannut kaiken ylös ja huomioin ne. Se on minulle myös rohkaisun sanaa, kun tätä valmistellaan. Toistaisin nyt vielä kertaalleen, kuten äskenkin totesin ensimmäisessä vastauksessani, ja tämän tyyppisessä aiheessa. Kun totta kai on kyse oikeuksista, jotka nyt ovat voimassa, niin täytyy muistaa myös tämä juridinen monimutkaisuus – ja varmasti käytimme aika enemmän kuin oli toivonut, mutta kuitenkin se on käytetty hyödyksi, jotta saadaan järkevä teksti aikaan. Rova Gallo omassa kysymyksessään otti esille tämän ongelman, jonka kaikki muutkin esittävät tavalla tai toisella omissa kysymyksissään. Miten voidaan taata siis ehdotuksessa se, että syntyy tasapaino siinä, että voidaan suojella tekijöitä, ja samalla taata myös kulttuurinen monimuotoisuus ja tarjota vielä samaan aikaan myös mahdollisimman iso määrä teoksia, ottaen huomioon myös yhteisvalvonnan uudistumiseen. Haluaisin muistaa teille, että yhteisvalvonnalla on merkittävä välittäjän rooli yleisön ja tekijöiden välissä tekijöille. Se ei ole mikään velvoite tietenkään liittyä tekijäköisjärjestöön. Tämän totean varsinkin Rova Zaborskalle. Se on vapaa valinta. Sillä on merkittävä osa kuitenkin. Rova galot tämän totesi, kuten muutkin, että tehtävä on vaikea, kun nyt joutetaan paljon siihen, että voitaisiin tarjota lupia eri alueilla, eikä tätä vastuuta pidä vähätellä tai ajatella mitään teknisiä esteitä on vielä näillä hauralla markkinoilla, jotka edelleen kehittyvät. Kuten totesitte, kaikilla tekijänoikeushaltijoilla ei ole mahdollisuuksia tarjota tällaisia lupia. Siksi on erittäin tärkeää, eivät he jää syrjään myöskään digikaudella. Siksi olen esittänyt toimia, jotta voitaisiin valita parhaat keinot lupien myöntämiseksi eri alueilla. Näin voidaan myös jäseniä tukea. Rova Castex ja Lichtenberger ottivat esille myös tarpeen kohentaa hallinnointia. Mainitsitte myös esimerkkejä, jotka ovat johtaneet keskusteluun joissakin tapauksissa hiukkasen epänormaaleihin tilanteisiinkin. Eli tarvitaan avoimuutta, parempaa hallinnointia. Me suosimme totta kai sitä, että kaikki järjestöt toimisivat hyvissä oloissa, mutta teidän laillanne olen sitä mieltä, että kun me jotain esitämme, niin hallinto voi edelleen kohentaa. Herra Berlinger, kerron jo syyt viivästykseen ja minä kannan vastuun siitä, vaikka tiedänkin, että sitä valittelette edelleen. Nyt on kyse vain muutaman viikon lisää kärsivällisyydestä, jota teiltä pyydän erotuksen esittämiseksi. Wikströmin lailla tekin halusitte vielä tätä aikataulun nopeutta. Minä haluan kyllä edetä mahdollisimman nopeasti, mutta herra Berlinkin tietän, että ja tunnustatte, että aika on käytetty ihan hyväksikin kentän kartoittamiseksi. Että voidaan huomioida muitakin tärkeitä seikkoja. Te puhuitte itse muun muassa patentista. Sinne lisättäköön myös orpoteosten sääntely tai immateriaalioikeuksien rikkomukset. Ja seurantakeskus sen osalta on täälläkin esillä myöhemmin. Me olemme valmistelemassa nyt tätä ehdotusta ja muistuttaisin, että kollegani herra Vittorino aikanaan on nyt välittäjänä tässä. Minun yksikön edelleen myös analysoivat eri asianosaisten reagointia vihreään kirje, kirjaan, kun on kyse aavetiosten välittämisestä verkossa. Ja tulevana kesänä saamme tulokset valmiiksi. Roo Wikström otti esille myös vähittäiskaupan, koska on kyse monista pienistäkin järjestäjistä. Emme saa unohtaa, että tässä kaikkein tärkein osa tu, eli tuloista tulee radiovälityksestä tai levyjen välittämisestä. Edelleen näitä lupia myönnetään, mutta se voidaan tehdä vielä avoimemmin ja tehokkaammin. Tekijänoikeuksien haltijat sitä paitsi myös haluavat pääsyn omilla kielillään, omille markkinoilleen paikallisesti. Mä haluan tätä oikeutta viedä heiltä tietenkään, tätä kielellistä valintaa. Rova Wikström ja Rova Tikau ottivat esille puolestaan repertuaarin, jonka täytyy olla kaikilla alueilla tarjolla. Se on tärkeää tekijöille, mutta myös kaupallisille käyttäjille, kuten myös kuluttajille. Kulttuurisen monimuotoisen nimissäkin se on erittäin tärkeää. Kaikilla yrityksillä ei tietenkään ole teknisiä mahdollisuuksia tarjota monen alueen lupia verkossa, mutta me esitämme tässä tekstissä myös ratkaisukeinoja, jotta kaikki tarjonta olisi luvissa mukana. Rova Makovei otti esille kilpailun tekijänoikeusjärjestöjen toiminnassa. Kyllä, hyvät edustajat, saamme aikaan myös enemmän avoimuutta järjestöjen toiminnassa niin, että voidaan tehdä myös parempia valintoja. Me saamme yhteisen perustan ja reilut säännöt yhteisvalvontajärjestöjen toimintaa varten. Tämän tekstin valmistelu varmasti on helpompaa, voitte totta kai sitä vielä kohentaa, että tekijänoikeuksien haltijat voivat vertailla paremmin palvelun tasoa, jota eri yritykset tarjoavat. Näin, kuten herra Obermajer totesi, käyttää tehokkaammin kaikkea luovaa potentiaalia, jota on olemassa Euroopassa. Rovan Zaborska otti esille myös aktan. Tiedän, että se on ajankohtainen aihe viitaan siihen, mitä äskeisessä keskustelussa totesin, että helmikuun lopussa, maaliskuun alussa osallistumme näihin keskusteluihin rauhallisin mielin, että voidaan objektiivisesti myös tarkastella näitä kysymyksiä aktaan liittyen. No niin, tämän voin sanoa tästä aiheesta ja kiitos vielä, että kysymyksiä minulle esititte. Itse kukin kerron jo, missä hengessä me työtä teemme tämän ehdotuksen parissa tulevina viikkoina. Kiitos. Grazie. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu päättyy. Nyt esityslistan mukaan meillä on suullinen kysymys komissiolle. Rakennerahastojen uudelleen kohdentaminen nuorisotyöttömyyden torjunnan